Nämä ovat kaikki tämmöinen yhteispaketti ja toivottavasti saamme siitä lisätietoa, mitä on paikallisesti tuotettu elintarvike. Kiitos. Oh, Kiitos komissaari. Näin me voimme päättää keskustelun tästä esityslistan kohdasta. Seuraavana esityslistalla neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta maahanmuuttajien tilanne Kreikassa ja keskustelun avaa neuvoston puheenjohtaja Morten Pötskov. Kiitoksia puhemies. Ja Hyvä komissaari, me tiedämme, että Kreikalla on hyvin suuria ongelmia maahanmuuttoasioissa ja on hyvin ratkaisevaa se, että me tuemme Kreikkaa sillä tavalla, että tämä tilanne saadaan hallintaan. Me olemme neuvostossa monen kertaan ottaneet esiin tämän Kreikan toimintasuunnitelman, kansallisen suunnitelman, joka liittyy turvapaikka- ja maahanmuuttoasioihin. Me käsittelimme tätä viimeksi 8. maaliskuuta tänä vuonna. Komissio ja Kreikka ovat todenneet, että edistystä on tapahtunut esimerkiksi siinä, kuinka turvapaikkakysymyksiä ja hakemuksia käsitellään. On tietenkin selvää, että hyvin paljon täytäntöönpanoon liittyviä ongelmia on vielä. Tämä liittyy henkilöstön määrään ja myöskin asioiden käsittelyyn ja se, kuinka saadaan tarpeeksi vastaanottokeskuksia on tärkeää, kuinka paljon resursseja on käytössä, jotta Kreikka voi panna täytäntöön tämän toimintasuunnitelman. Tämä tarkoittaa tietenkin Kreikalta ponnistuksia, mutta myös sitä, että Eurooppa on koordinoidusti sen apuna. On hyvin tärkeää, että EUn virastot osallistuvat tähän, kuten turvapaikkavirasto, Frontex ja tietenkin jäsenvaltiot, joilla on mahdollisuus auttaa. Myöskin YK on pakolaiskomissaarilla on hyvin tärkeä rooli. Tämä liittyy taloudellisiin varoihin, asiantuntija-apuun ja aivan sitten käytännön apuun. On, on hyvin myönteistä, että e, on suunniteltu uutta vastaanottokeskusta Euros-alueelle, e, Evrosin alueelle, anteeksi. Ja nyt minä haluaisin antaa puheenvuoron komissiolle, jotta se voisi tästä asiasta puhua enemmän. Haluan kuitenkin korostaa sitä, että neuvostossa me olemme miettineet sitä, kuinka voisimme osoittaa solidaarisuutta näitä maita kohtaan, joihin kohdistuu erittäin suuri paine maahanmuuttosektorilla. Ja 8. maaliskuuta hyväksyttiin neuvoston päätelmät, joissa puhutaan tästä yhteisistä puitteista, kuinka solidaarisuus voi toteutua. Ja juuri niiden maiden kohdalla, joihin kova paine kohdistuu. Tässä solidaarisuuskehyksessä on hyvin oleellista se, että pitää olla tällainen varhaisen varoituksen Eh, ja valmiuden järjestelmä Dublinin asetuksessa. Euroopan parlamentin kanssa on tarkoitus ryhtyä trilogineuvotteluihin. Tämä mekanismi on sellainen, että me voimme puuttua tilanteisiin silloin, kun niitä syntyy tällaisiin, joita Kreikassa nyt on. Samalla meillä on nyt työkaluja jossa me voimme sitten heti ryhtyä toimeen, jos näitä tilanteita tulee. Me olemme yhtä mieltä neuvostossa, että Schengen-yhteistyötä on vahvistettava ja myöskin äh, neuvosto on yksimielinen siitä, että Schengen, äh, Schengenin äh, mukaisia ulkorajatarkastuksia on vahvistettava ja EU-virastoille e annettava rooli. Tällä tavalla me voimme vahvistaa eh, solidaarisuutta ja tehdä käytännön yhteistyötä. Me olemme sitä mieltä, että solidaarisuus on tärkeä periaate ja mm, sitä täytyy toteuttaa käytännön todellisessa yhteistyössä. Me myös tietenkin seuraamme tilannetta Kreikassa ja siitä seuraamme myös, kuinka toimintasuunnitelma pannaan täytäntöön. Neuvosto tukee tätä toimintasuunnitelmaa ja se tehdään hyvin koordinoidusti. Me olen, olen hyvin iloinen, että Euroopan parlamentti on tänään ryhtynyt käsittelemään asiaa, koska eh, Kreikan haasteet tällä sektorilla ovat myös EUn haasteita. Kreikan uudistus, turvapaikka ja maahanmuutto ja rajatarkastusuudistus on tärkeää paitsi Kreikalle, mutta myös muille, siis maahanmuuttajille, turvapaikanhakijoille ja pakolaisille. Kiitoksia. Kiitos ministerille. Komission Edustajana Annan nyt sitten komissaari Malmströmille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, ministeri, jäsenet. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta jälleen kerran käsitellä tätä hyvin tärkeää siirtolaisuuteen maahanmuuttoon liittyvää kysymystä. Kreikan tilanteeseen liittyvää kysymystä, joka liittyy Euroopan turvapaikkajärjestelmään ja myös ihmisten perusoikeuksiin. Komissio on jatkuvasti tukenut Kreikan ponnistuksia eh, turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa. Meillä on ollut toimintasuunnitelma, kuten mainittua, ja turvapaikan hakusuunnitelma ja paljon edistystä on tapahtunut. Kaksi uutta palvelua on perustettu. Toinen on vastaanottokeskus ja toinen on hakemusten käsittelykeskus. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita. Viime vuonna me loimme turvapaikkatukitiimejä, jotka työskentelevät Evrosin alueella. Se on kaikkein ongelmallisimpia alueita. Nämä toimet jatkuvat tänä vuonna ja niitä vahvistetaan entuudestaan. Me olemme myöskin järjestäneet teknisiä työretkiä Kreikkaan, joissa Frontex, EASO ja muut toimijat ovat olleet mukana yhtenäisen lähestymistavan rakentamisessa. Me tuemme vahvasti eh, työtä Turkin viranomaisten sitoutu- sitomisessa näihin eh, Turkin alueelta tuleviin siirtolaisvirtojen hallintaan. Edistystä siis tapahtuu, mutta paljon on tehtävänä. Ihmisoikeustilanne Eurosilla ei ole hyväksyttävä. Turvapaikanhakijoiden ja siirtolaisten tilanne on erityisen huolestuttava ja edistystä tarvitaan nopeasti. Sen tulee olla myöskin kestävää. Kreikan viranomaisten tulee tehdä enemmän ponnistuksia näissä asioissa. Meidän tulisi käyttää hätämekanismia, jota voisi jotta voisimme antaa rajat ylittäville ihmisille välitöntä apua. Euroopan unionin rahoitusta voitaisiin käyttää olemassa olevien keskusten uudistamiseen ja eh, nopeaan apuun hädänalaisille ihmisille ja turvallisuuden takaamiseksi näillä alueilla. Komissio on usein muistuttanut Kreikan viranomaisia siitä, että nopeiden toimien unohtaminen voi johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin, mutta on tietenkin myös niin, että päivä päivältä ihmisoikeustilanne kärsii näistä ongelmista. Me olemme tehneet eri instituutioiden kesken yhteistyötä, mutta Kreikka on itse vastuussa kansainvälisen ja Euroopan unionin lainsäädännön mukaan tästä tilanteesta. Me tulemme jatkamaan tukeamme Kreikalle järjestelmän parantamisessa tässä Tämä käsittää hätäapua, rahallista apua, mutta myöskin asiantuntija-apua kentällä läheisessä yhteistyössä virastojen ja Kreikan viranomaisten kanssa. Kreikka on yksi siirtolaisuuden hallinnan ohjelman nettohyötyjistä, mutta kuitenkin Absorptio-ongelma on yhä olemassa Kreikan puolella, vain osa näistä varoista on käytetty. Me annoimme 3,7 25 miljoonaa hiljattain eh, lisätoimiin siirtolaisuuteen liittyviin ongelmiin eh, kohdennetusti ja on hyvin tärkeää käyttää näitä varoja. Me pyrimme poistamaan esteitä varojen käytön tieltä ja Euroopan unioni tulee myöskin tarjoamaan apua ja tukea, jotta absorptio kyky paranisi ja jotta uudistuspaketin toimeenpano mahdollisuudet paranisivat. Meillä oli Ateenassa kokous joulukuussa, jossa Kreikan viranomaiset sitoutuvat suoraan näiden varojen käyttämiseen. Haluaisin myöskin muistuttaa Dublinin säädöstöstä, joka, kuten muukin turvapaikkapaketti, pyrkii tehostamaan toimintaa ja suojelemaan turvapaikanhakijoita. Me olemme hyvin kiitollisia Euroopan parlamentille sen vahvasta tuesta ja pyydämme puheenjohtaja maata ryhtymään nyt dialogiin näissä asioissa ja muissa asioissa, jotka koskettavat turvapaikkahakupakettia. Hiljattaiset tapahtumat osoittavat, että Euroopan unioni tarvitsee yhtenevää yhtenäistä turvapaikanhakupolitiikkaa, jotta voisimme taata tehokkaan järjestelmän, joka tarjoaa suojelua niille ihmisille, jotka sitä tarvitsevat kansainvälisesti. Tilanne on ollut tällainen jo jonkin aikaa ja tarvitsemme selkeitä sääntöjä ja nopeaa toimintaa kipeämmin kuin koskaan. Me tarvitsemme korkeita standardeja, jotta voisimme taata turvapaikanhakijoiden samankaltaisen kohtelun missä tahansa he sitten ovat muutkin, jotta he voisivat saada suojelua reilun järjestelmän kautta Euroopan unionissa, niin että kaikki jäsenmaat voisivat jakaa vastuun näissä kysymyksissä. Dublinin järjestelmää täytyy parantaa ruohonjuuritasolla syiden ja muiden tekijöiden pohtimiseen niin, että näitä kysymyksiä voidaan ratkaista ilman, että ihmisoikeusloukkauksia syntyy. Me olemme siis sitoutuneita, komissio on yhä tulevaisuudessakin sitoutunut työhön. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia, sen yhteistyöstä ja neuvostoa ja muitakin eh, sidosryhmiä, mutta suurin vastuu on tietenkin Kreikan viranomaisilla. Kiitoksia. Kiitos komissaari Malmströmille. Eh, annamme puheenvuoron ryhmien edustajille. Ensimmäinen, ensimmäisenä Rova Jännäkuu EPP. Kiitos puhemies ja kiitos komissaari. Parempi katoa kuin katsoa itse asiassa. Kaikki mitä nyt puhutaan, mitä, kaikki mitä puhutaan turvapaikanhakijoiden tilanteesta, osoittavat, mikä, miten valtavasti näitä henkilöitä tällä hetkellä Kreikassa on ilman paperoita. Turkki on poistanut viisumi vaatimuksen. Joku voi tulla Tripolista, Istanbulin kautta, mennä rajan yli Kreikkaan ja siinä vaiheessa tilanne on jo vaikea, koska kaikki ne, jotka kulkevat ihmiskauppiaiden mukana, ovat täysin nimettömiä, kielettömiä, paperittomia. Ja luonnollisesti siinä tapauksessa he hakevat turvapaikkaa. Jos henkilöitä on 350kin päivässä, niin on hyvin vaikea tällaisia virtoja hallita joten komissionkin pitäisi tunnustaa, että, että Dublin kakkosen säädökset eivät tässä yhteydessä riitä. Yli 90 prosenttia tällä hetkellä tulevista muuttovirroista tulee Kreikkaan, joten meidän tilanteemme on todella vaikea. Olemme avanneet uusia vastaanottokeskuksia, jotta että äh, ihmisten vastaanotto olisi edes inhimillistä, mutta kuitenkin näiden äh, meidän pitää jollain tavalla painostaa myös äh, Turkkia noudattamaan palauttamissääntöjen sääntöjä, jotka Turkki ja Kreikka jo ovat vuonna 1989 solmineet. Joten vastapuolueen pitää myös noudattaa sopimuksia. Näin, tällä noudattamisella pystyttäisiin jo huomattavasti vähentämään näitä pakolaisvirtoja. Luonnollisesti me osana EUta noudatamme EUn arvoja ja taistelemme näiden arvojen puolesta jatkossakin, mutta me tarvitsemme apua komissiolta, neuvostolta, parlamentilta, teiltä, kaikilta, jotta tämä asia saadaan selvitettyä. Kiitos. Seuraavaksi SD-ryhmän puolesta Rova Guillaume turvapaikkahuolet Kreikassa eivät ole uusia. Euroopassa on yritetty näihin jo vastata aikaisemminkin. Tässä tilanne on sitäkin huolestuttavampi, koska 2010 Kreikassa on hyvin hyväksytty säädös, jonka mukaan laittomat turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat voidaan ottaa kiinni, jos heillä on tarttuvia tauteja. Tämä kertoo hyvin huolestuttavasta asiasta, koska tässä nyt otetaan kaikkein haavoittuvimmat ihmiset kohderyhmäksi. Tällä tavalla lisätään myöskin turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajia kohtaan olevia ennakkoluuloja. Pitäisi olla kansainvälistä suojelua järjestettävä näille ihmisille, mutta totuus on toinen. Tilanne on ollut pitkään vaikea. Meidän täytyy jatkaa rauhallista keskustelua ja täytyy myöskin nähdä tarkemmin, minkälaisia toimia on tehty. Täällä oli myöskin rahoituskysymykset esillä, minkälaisia toimia on ajateltu ja minkälaisia toimia jatkossa on ajateltu. Ja haluaisin myös kysyä sitä, että kuinka ihmiset tunnistetaan he, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua ja minkälaiset vastaanotto-olosuhteet ovat. Saattaa olla, että Kreikka joutuu koko Euroopan santarmiksi tässä kysymyksissä, kun hyvin suuret paineet kohdistuvat siihen. Kuitenkin on kansainvälinen oikeus ja Euroopan oikeus, jota pitäisi soveltaa yhdessä. Εξ ονόματος της ομάδας των φιλελευθέρων, η κυρία Γκρίσμπεκ, παρακαλώ για δύο λεπτά. En kaksi minuuttia. Rouva puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen, me olemme keskustelleet haasteista ja on totta, että meillä on edessämme valtava haaste Kreikan osalta, mutta kyseessä on erityisesti Euroopan unionin haaste, jota meidän tulee käsitellä. Kyseessä on Euroopan unionin kuva maailmalla ja kansalaisten mielissä. Me voisimme kuvitella, että 1900-luvun loppu, joka päättyi Berliinin muurin tuhoutumiseen, tarkoittaisi sitä, että Euroopan maaperälle koskaan rakennettaisi uusia muureja, mutta näin ei ole. Valtava projekti on käynnissä Kreikassa, kun he pyrkivät ratkaisemaan näitä valtavia vaikeuksia kuten kreikkalainen kollega sanoi, päivittäin tulee yli 300 henkilöä Kreikan rajojen yli kautta kulkumaan Turkin kautta, mutta he eivät tule vain Turkista, vaan monista muistakin maailman maista. Voitaisiin kuvitella, että ei tällaista jouduta enää näkemään. Ja tämä johtaa meidät humanitaariseen tilanteeseen, joka on aivan sietämätön, joka koskettaa ihmisoikeuksia, ja me olemme jatkuvassa työssä, kun pyrimme parantamaan ihmisoikeuksia ja suojelemaan niitä arvoja, joita Euroopan unioni ajaa. Vastaukset ovat hyvin vaikeita, tilanne on monimutkainen. Menemättä teknisiin asioihin on selvää, että luonnollisesti solidaarisuus, kuten Cecilia Malmström mainitsi, sellaisen ajatuksen kautta, että jaamme vastuun, jaamme tekniset mekanismit, rahoituksen, jota tulee käyttää. Nämä toimet, jotka ovat Euroopan unionin tasoisia, ne tulee olla tehokkaita ja ihmisarvoa kunnioittavia ja suojella näiden ihmisten tilannetta. Toinen viesti on usein ilmaistu viime viikkojen aikaan. Kyseessä on halu ajaa tätä solidaarisuutta Euroopan maissa eh, suhteessa siihen tilanteeseen, joka on Euroopan eh, rajoilla, Kreikan rajoilla. Tässä tarkoituksena on luoda varsinainen arsenaali tekstejä. Ei pidä erehtyä keskustelusta. Omassa maassani niin puhutaan siitä, että sisärajat nostettaisiin uudelleen voimaan, kun ulkorajoja halutaan suojella. Sitten toinen asia, tai toinen viesti, kolmas viesti. Kyseessä on poliittinen tahto luoda tasapainoa etelän ja pohjoisen välille ja käyttää kehitys tuki, muita mahdollisuuksia etelän maiden tukemiseen, jotta tästä ei tulisi sellaista Eldoradoa, jota me emme halua. Kiitoksia edustaja Grisbeck. Meillä on sininen kortti minuutti. Herra Papa Nikolau haluaisi esittää teille kysymyksen. Otatteko sen vastaan? Selvä, Papa Nikolau. Niin mitä tulee näihin kommentteihin Kreikan osalta, niin haluaisin kysyä niihin liittyen. Viime vuonna Lampedusan saamella noin, kolme, noin 60 000 kolmansista maista tulevaa, afrikkalaista tai muista maista, kaiken sen jälkeen, mitä siellä oli tapahtunut, mutta, mutta Kreikassa puhutaan jo yli 220 000 kolmannen valtion kansalaisesta, jotka nyt sitten pitäisi saada selvitettyä Kreikassa yksin ilman apua. Täällä on kuusi, kuusi kertaa vähemmän kansalaisia kuin Italiassa. Kiitoksia, olette takanani. Kyllä, luonnollisesti Tunnustan tilanteen. Kreikka ei voi yksin vastata ongelmiin. Minulla oli mahdollisuus vierailla Samos saarella Kreikassa ja näin erittäin vaikean tilanteen ja menin myöskin Lampedusan saarelle, missä näin kuinka suuria ongelmia, monimutkaisia ongelmia oli yhdessä solidaarisesti tukien mahdollisimman paljon Kreikkaa, joka on Euroopan unionin jäsen, me voimme löytää vastauksia, mutta näiden vastausten täytyy olla perustavanlaatuisia. Ne täytyy ottaa kaikkien eurooppalaiseen politiikkaan mukaan. Tunnustan luonnollisesti Kreikan tilanteen vaikeuden. Se on aivan kuin minä olisin itse kreikkalainen. Kiitoksia edustaja Grisbeck. Nyt edustaja Flotro, vihreän ryhmän puolesta. Kuinka pitkäksi aikaa? Minuutti 30 sekuntia. Edustaja Flotro. Kiitos. Ei ole ensimmäinen kerta, kun tämä asia on esillä. Ja minä uskon, että kaikki ihmisoikeustuomioistuin, perusoikeusvirasto, Luxemburgin tuomioistuin, kaikki ovat hälytyskelloja ja soittaneet. Nyt tämä hälytys on kuultu komissiossa asti. Kreikalla on ongelmia, mutta meidän täytyy muistaa, että siellä ei ole ihmisarvoinen tämä tilanne. Minä itsekin olen siellä käynyt. Hyvin monet ihmiset ovat kuolleet Turkin ja Kreikan rajalla. Kansalaisjärjestöt tässä kriisitilanteessa, kun talous on huono, huomaavat, että rasistiset toimintatavat tulevat pinnalle – ja 63 tapausta on mennyt jo eteenpäinkin vuonna 2011. Joka tapauksessa tilanne on vaikea. Täällä on kaikenlaista politiikkaa, muukalaisvastaista politiikkaa, jota sovelletaan käytäntöön. On pidätyskeskuksia erityisesti se, että tässä ehdotuksessa – esitetään sitä, että sairaat maahan tulijat eh, internoitaisiin. Asiat vaikuttavat myös eh, maan turvallisuuteen. Euroopan unionin on vastattava tähän omilla arvoillaan, omilla välineillään ja solidaarisuuden vuoksi pitää sanoa jäsenvaltioille, että pitää on järkyttävää, että ehdotetaan Kreikan lähtevän Schengenistä. Se on aivan järkyttävää. Dublinin sopimuksen mukaan voidaan palauttaa ihmisiä Kreikkaa. Tämä on tällaista tekopyhyyttä, joka ei ole ollenkaan, se on sietämätöntä. Komissiolla on hyvä paljon velvollisuuksia, jotta se varmistaa periaatteiden noudattamisen takaisinottosopimus, joka Turkin kanssa on, niin täälläkin tasa-arvoista kohtelua kaivataan. Ja tässä on nyt kahdenlaiset standardit, koska minkäänlaista dialogia ei ole näkyvissä. Minä lopetan juuri. Ja tässä on Syyrian rajallakin ongelmia. Meidän täytyy koko, lopettaa tällainen pallon heittäminen sinne tänne. Meidän täytyy ottaa vastuut hoidettaviksemme. Merci beaucoup. Euh, Kiitoksia. Trianta Filides. Ja tämän puhujan jälkeen puhujalista sulkeutui. Minun täytyy sanoa, että pyrin olemaan joustava, mitä tulee aikarajoihin, mutta nyt me emme enää voi ylittää aikarajaa, joka meillä on. Trienta Filidis, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Eh, siirtolaisten tilanne eh, Kreikassa heijastelee yleisestikin tätä tilannetta, eh, poliittista epätasa-arvoa, syrjintää, hyödyksikäyttöä, pelottelua. Tätä kaikkea esiintyy niin ja me olemme nähneet, missä olosuhteissa maahanmuuttajat siellä ovat, joilla ei ole mitään hygienisiä, hy, hygieniamahdollisuuksia paikan päällä. Heitä mm, pidetään olosuhteissa täysin erillään muusta yhteiskunnasta. He, heitä käytetään hyväksi, heihin suhtaudutaan rasistisesti. Ja tässä ilmastossa Eh, joka on aika absurdi tilanne ennen vaaleja. Eh, näistä maahanmuuttajista tehdään syntipukkeja tähän kurjuuteen ja heidät esitetään eh, taudinkantajina ja tekittävinä pommeina. Muukalaisviha kasvaa entistä enemmän. Puhdistusoperaatiot operaatioita jo ehdotetaan. Viime vuonna oli 63 rasismitapausta, jotka kirjattiin virallisesti, eh, joissa yhtenä osapuolena oli alaikäinen. Ja tämä Kreikassa, joka on siis EUta. Ja ministeri on ollut solidaarinen, mutta tuntuu siltä, että viesti on kärjistynyt ja nyt maantieteellisesti vaikeassa tilanteessa oleva maa ei pysty selviytymään yksin niistä valtavista muuttavirroista, eh, joissa kansalaiset muualta etsivät parempaa elämää. Me tarvitsemme tukea ja tarvitsemme eh, lisää keskuksia ja Euroopan pitää nyt osoittaa todelliset kasvonsa ja osoittaa, että se on sellainen rauhanomainen maa, jossa voidaan asua vieri vieressä eri maiden kansalaiset. Kiitoksia seuraavaa. No, edustaja Holmeier, kaksi minuuttia. Minä voi, haluaisin ensin kiittää siitä, että täällä hyvin tehokkaasti on ryhdytty antamaan apua turvapaikkakysymyksissä Kreikalle. Hyvin monet kollegat ovat täällä jo maininneet, että järkeviä vastaanottokeskuksia tarvitaan. Ja Kreikka on muutama päivä sitten päättänyt siitä, että lisätiloja rakennetaan sellaisia, jotka vastaavat Euroopan standardeja ja Euroopan unioni on saanut tai, tai, maksaa, tai tulee maksamaan tukea tällaiseen toimintaan. Minun mielestäni on välttämätöntä ja tärkeää, että me aina tässä tilassa mene siihen, että vain päivittelemme, miten kauhea tilanne on, vaan meidän pitäisi kertoa siitä, mitä me haluamme tehdä sillä tavalla, ettei, ettei Kreikalta myöskään vaadita, että yön yli tapahtuu suuria parannuksia. Täytyy olla realisti, kun näissä, näissä asioissa toimitaan. Mielestäni olisi myöskin järkevää, että ne maat, jotka e, ovat e, ryhtyneet e, näihin takaisin lähettämisiin, Komissaari sanoi tässä, että meidän täytyy huolehtia siitä, että viisumipolitiikka ja tämä takaisin lähettämispolitiikka, nämähän ovat hyvin vaikeita politiikan lajeja. Meidän täytyisi katsoa, katsoa tätä laajemmin kokonaisuudessa, jos tässä on asioita, jotka keskittyvät opiskelijoihin ja sitten liikemiehiin, niin me näemme, että monenlaisia vaikeuksia on. Takaisin käännyttämisessä pitäisi päästä sopuun poliisin kanssa, koska täällä usein on myös rikollisia toimijoita, jotka tekevät bisnestä. Täällä on monia sisältökysymyksiä myös Turkin suuntaan, että Turkki varmasti on tässä mukana. Mr. Rubik. Kiitoksia. Edustaja Rubik, pystykö te vihreä kortti, äh, sinistä korttia? Tällä sininen kortti kortti. Holmeier, hyväksyttekö sen? Ruobi, olkaa hyvä. Meidän pitää... Haluaisin kiittää kollega Holmeieria, koska hän myös tuo esille tätä positiivista kehitystä. Ja sinisen kortin kautta haluaisin nyt osoittaa, miten me haluaisimme maahanmuuttajat integroida Eurooppaan. On hyvin tärkeää ottaa selvää heidän pätevyydestään ja, ja taidoistaan ja miten me Euroopassa, mitä me Euroopassa tarvitsemme. Ja tätä kautta otamme heitä mukaan työmarkkinoille. Tällainen tarkkaa analyysiä tarvitaan, miten olisi mahdollista saada nämä henkilöt integroitua Eurooppaan. Tämä oli kysymys. Itse asiassa uskon niin, että e, turvapaikkaviraston kanssa ja kreikkalaisten kanssa yhdessä tekemällä työtä voimme nopeammin tunnistaa ne ihmiset, e, jotka ovat tulleet Kreikkaan ja ketkä heistä voitaisiin sitten toisiin Euroopan maihin lähettää. E, ensisijaisesti ne, jotka eivät voi palata, ja sitten toisisijaisesti katsomme, minkälaisia pätevyyksiä näillä ihmisillä on. On kysymys siitä, että Kreikkaa autetaan tässä rekisteröintityössä, koska silloin saadaan nämä prosessit nopeimmiksi. Ja sellaiset ihmiset, joilla ei ole oikeuksia olla Kreikassa tai Euroopan unionissa, niin heitä on käännytetty takaisin. Kiitoksia, Drutsas, kaksi minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies. Haluaisin aluksi kiittää komissiota ja komission jäsentä Cecilia Malmströmiä henkilökohtaisesti siitä tavasta, jolla hän on tukenut Kreikkaa viime vuosien aikana ei pidä unohtaa todellisuutta. Me olemme sellaisen ongelman edessä, joka on yhä suurempi. Yhteiskuntarauha on uhan alla Kreikassa ja meillä on myöskin kysymyksenä tässä erilaiset hygieniaongelmat ja meidän tulee pohtia, mitä varoja me voimme käyttää niin kutsuttujen ulkomaalaisten auttamiseen. Nyt jos puutteita on ilmennyt, tämä tarkoittaa sitä, että kreikkalaiset eivät ole tehneet tarvittavaa Eurosin suhteen. Kreikkalaiset eivät ole ylpeitä, mutta tämä koskettaa koko Eurooppaa ja me kaikki olemme tässä yhtenäisiä. Haluaisin sanoa, tunnen äh, sympatiaa Kreikkaa Kreikalle annetusta tuesta, mutta haluaisin sanoa, että Eurooppa ei ole vielä tehnyt tarvittavaa todellisen eurooppalaisen turvapaikanhakupolitiikan suhteen. Tässä odotamme, että komissio ja neuvosto ryhtyvät välittömästi toimiin, jotta Dublin 2 järjestelmä korvattaisiin solidaarisella jäsenmaiden välisen solidaarisuuteen perustavalla järjestelmällä. Meidän tulee tässä kohdata tilanne, joka on sellainen, että vain eräiden jäsenmaiden edut on otettu huomioon ja toiset, kuten Kreikka, kärsivät tilanteesta, vaikka Kreikka onnistuisi käyttämään kaikki eurooppalaiset varat, jotka ovat tarjolla. Se ei voi vastata näihin valtaviin siirtolaisvirtoihin. 80 prosenttia siirtolaisista, jotka tulevat Eurooppaan, kulkevat Kreikan kautta. Kreikka on nyt vaalikampanjan alla tällä hetkellä. Tämä on todellisuutta ja kysymys laittomasta maahanmuutosta on sellainen, että erityisesti ääriliikkeet sitä käyttävät hyväkseen. Populismia on olemassa ja eräät henkilöt manipuloivat ihmisiä heidän pelkojaan käyttävät hyväkseen ja vetoavat kaikkiin, jotta kaikki olisivat varovaisia. Täytyy olla varovainen, kun käsittelemme tätä kysymystä erityisen vaikeana aikana. Kiitoksia. Kriso Jeloksella on teille sinne korttikysymys, olkaa hyvä. Niin te olette myös ollut hallituksessa aikaisemmin. Haluaisin kysyä teiltä, mikä prosenttimäärä näistä 309 tuhannesta Kreikassa on pystytty ikään kuin integroimaan. Olemme kuulleet, että Kreikka ei pysty kaikki absorboimaan, mutta, mutta kuitenkin Kreikka on pystynyt käyttämään näitä rahoja siis ja, ja, ja näistä miljoonista maahanmuuttajien hyväksi. Kolmesta tuhannesta turvapaikkahakemuksesta, kuinka moni on jo käsitelty ja kuinka moni näistä, hake, näistä hakemuksista on saanut myönteisen vastauksen. Sallikaa minun nyt tämän erittäin tärkeän kysymyksen suhteen täällä Euroopan parlamentissa tehdä tämän suhteen niin, että nämä kysymykset tulee Kreikan hallitukselle ja oikeille viranomaisille siirtää. Ja Enna Lepto. Kiitoksia Kriso Jelos, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kreikassa me näemme, että nämä ihmisvirrat, niillä on, on omat tyylinsä. 20 vuotta sitten Kreikka oli maa, josta ihmiset lähtivät eikä päinvastoin. Täällä on hyvin herkkiä alueita ja sektoreita rajojen lähellä. Voidaan kysyä, että onko Saksa, Belgia, e, Itävalta, olisivatko ne olleet yhtä mahtavia maita ilman siirtolaisia? Täällä kuitenkin on nyt e, muukalaisvihamielisyyttä näkyvissä pitäisi myöskin eristää sellaiset ekstremistit, jotka estävät ähm, äh, asian etenemisen. Tässä on nyt kysymys siitä, että ihmisoikeuksia poljetaan. Ja järjestyksen pito menee hyvin paljon rahan. Pitää miettiä, mikä on realistista Kreikalle, mitä se voisi tehdä yhdessä Euroopan unionin kanssa. Meidän täytyy tämä ongelma ratkaista, mutta ei yksin. Meillä on vastaanottokeskukset ja tällaiset valvontakeskukset ja vapaaehtoinen takaisin lähettäminen voisi olla yksi ratkaisu. Edustaja Kriso, jos te puheajan. Grazie. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Bussutil. Trianta Felides il, e mm, Kiitos puhemies. Kreikassa nyt podetaan näitä maahanmuuttoon liittyviä ongelmia. Ymmärrän, että muissakin Euroopan maissa on maita, kuten Kreikka, jotka ovat transiittomaita, eivät määränpää maita. Ja tämä Kreikka on siis läpikulkumaa ja Kreikkaan tulevat maahanmuuttajat eivät halua sinne jäädä, vaan haluavat sieltä sitten lähteä muihin EU-maihin eteenpäin lähennä Euroopan pohjoisosiin. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä Kreikan ulkorajat että Kreikkaan tulevat maahanmuuttajat eivät ole niinkään Kreikan oma ongelma, vaan nämä ovat EUn yhteinen ongelma. Kreikan tavoin Malta, minun maani, on, ja Lampedusa muun muassa, ovat myös näitä kauttakulkupaikkoja. 60 000 Lampedusaan tulijaa eivät halunneet jäädä Lampedusalle. Senpä takia meidän pitää löydä konkreettisia ratkaisuja tähän yhteiseen eurooppalaiseen ongelmaan uskon, että tämä, kun Dublin äh, asetusta uudistetaan, ei äh, vielä riitä ja me olemme kaukana yhteisymmärryksestä. Ja sen takia uskon, että vaikka solidaarisuuden nimessä ollaan menossa oikeaan suuntaan, niin nämä toimet eivät vielä ole riittäviä kaikkien pitää ymmärtää, että tämä on eurooppalainen ongelma. Ilman tämän ymmärtämistä emme löydä ratkaisua. Kiitoksia edustaja Bussutil. Seuraavana Fajon yksi minuutti. Δεν είναι στην αίθουσα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Παπα-Νικολάου. Seuraavana Papa-Nikolaou. Kaksi minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies haluaisin sanoa liittyen siihen, mitä juuri todettiin, että kreikkalaiset ovat viranvarainen kansa ja me kunnioitamme ihmisten oikeuksia, niiden ihmisten oikeuksia, jotka tulevat Kreikkaan, mutta näiden kommenttejen ja tuomioiden jälkeen uhrien perheillä, niiden uhrien, jotka surmattiin kello kuusi iltapäivällä kun he olivat viemässä henkilöä synnytyssairaalaan. Näidenkin ihmisten oikeudet täytyy ottaa huomioon. Viittaan tässä myös siirtolaisten määrään ja siihen tosiasiaan, että kun ei haluta vieraita, mennään kotiin ja suljetaan ulkoovi eikä vain ikkunoita. Ja tässä meidän pitäisi käyttää samaa politiikkaa. Meidän kotimme on Eurooppa ja meidän ulkoovemme ovat ulkorajat ja raja turvallisuusvirasto Frontex. Voi sanoa, että Kreikan ja Turkin välinen raja on sisäänkulkukäytävä joita siirtolaiset käyttävät. Meidän tulee paremmin valvoa näitä rajoja. Me olemme pyytäneet Turkilta, että se olisi tarkka näiden henkilöiden suhteen, jotka käyttävät hyväkseen äh, ihmisten, äh, ihmisiä kuljettamalla tätä tilannetta ja tuovat ihmisiä rajan yli. Meidän tulee käyttää paljon tasapainoisempaa jakautuneempaa lähestymistapaa. Tässä viittaan Dublin kakkoseen luonnollisesti. Meillä on yhä kysymyksiä, mutta rouva puhemies, annan puhemies huomauttaa, voisitko lukea hiukan lyhyemmin? hitaammin, tulkit eivät pysty seuraamaan teitä. Niin, hyvät kollegat, jos teillä olisi 200 000 maahantulijaa maassanne, ja todelliset luvuthan ovat vielä suurempia. Ja jos tulossa olisi vaalit ja vaalikampanja olisi käynnissä, ja vaalikampanjan aikana teidän maassanne sanottaisiin ääri liikkeet sanoisivat, että rajat pitää miinoittaa, siis todellakin laittaa miinoja rajalle. Meidän tulee tässä ryhtyä ponnisteluihin. Puhemies keskeyttää. Busku, puheenvuoro, olkaa hyvä. Minulle sanottiin, että Kreikalla, Kreikalla on tarkoitus jättää vastaanottamatta ihmiset, jotka mahdollisesti tuovat jotakin sairauksia maahan. Ja on vastaanottokeskuksia, puhutaan myöskin erityyppisistä toimista. On muukalaisvihamielisyyttä, joka vain voimistuu. Ras- ja Kreikka ei vastaa niihin velvoitteisiin, joita vastaanottoon liittyy. Euroopan unioni yrittää parantaa tilannetta. Komissio on suunniteltu suunnitellut toimia, mutta raha pitäisi käyttää rasismin vastaiseen taisteluun nyt. Kirja Boskur, ολοκληρώθηκε ο Kiitoksia. Seuraavamme siirrymme puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Edustaja Basescu, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kreikkalaisten tilastojen mukaan 90 prosenttia kaikista maahanmuuttajista, jotka Eurooppaan tulevat, tulivat 2011 aikana, tulivat Kreikan kautta. Joten millä tahansa jäsenvaltiolla olisi ongelmia tällaisen virtauksen äh, suhteen. Me tarvitsemme johdonmukaista lähestymistapaa Euroopan tasolla, jos tällaisten tilannetta halutaan äh, selvitä. Kaikkien maiden pitää rajoittaa maahanmuuttajavirtoja ja varmistaa rajansa. Frontexilla on tärkeä rooli. Sen ja turvapaikkaviraston pitää saada lisää resursseja näille maahanmuuttajille pitää saada laillinen status mahdollisimman nopeasti, nopeutetulla aikataululla. Eilen Kreikan valtio ilmoitti vapaaehtoisesta palautusjärjestelmästä. Varsinkin tässä on mukana järjestöjä. Kiitoksia, edustaja Koppa. Kiitoksia, rouva puhemies. Maahanmuuton ongelma Kreikassa on sellainen, että se täytyy nähdä humanitaarisena kysymyksenä. Me olemme täällä, jotta löytäisimme ratkaisun yli 250 laittomalle maahantulijalle, jotka tulevat vuosittain Kreikkaan. Tässä lukumäärä on poikkeuksellisen korkea. Nämä henkilöt pyrkivät pakenemaan omasta maastaan vainoa ja saamaan suojelua ja he ansaitsisivat humaania kohtelua Kreikassa. Ei ole mahdollista käsitellä näin suurta siirtolaisvirtaa, kuten tässä todettua. 90 prosenttia maahantulijoista, jotka pyrkivät tulemaan Euroopan unionin alueelle, kulkevat Kreikan kautta ja Dublinin kakkossopimuksen mukaan nämä henkilöt ovat jumiutuneet Kreikkaan. Tässä on kysymyksessä laillisten laittomien maahantulijoiden tilanne, turvapaikanhaku, prosessi ei ole tarpeeksi nopea. Ja tässä muut maat, heidän pitäisi tukea Kreikkaa olosuhteiden, turvapaikanhakijoiden ja muiden työnteiden suhteen. Nyt me emme voi löytää ratkaisua Kreikassa, ellemme käsittele ongelmaa kreikkalaisena ongelmana. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Keleä. Kiitos. Todellakin Kreikan ongelma on Euroopan ongelma ja se pitää ratkaista Euroopan tasolla esimerkiksi Dublin kakkosta uudistamalla ja myöskin täytyy investoida Kreikan turvapaikkajärjestelmään. Mutta rahaa voidaan käyttää ainoastaan Kreikassa ja täällä on hyvin paljon puutteita näkyvissä. Me huomaamme mm, e- tämän myös toimintasuunnitelman täytäntöönpano asiakirjoista. 11 ihmistä ja 700 on vasta rekrytoitu äh, näihin virkoihin, joita on. Ja tässähän on viraston auki vain lauantai-aamuisin. Vastaan tai pidätyskeskusten ähm, tilanne on huonompi. Miksi ihmiset ovat niissä, jos ihminen hakee turvapaikkaa? Hyvin paljon ongelmia on, eikä se ollenkaan auta, että on vaalit tulossa. Tämä kampanja hyödyntää maahan muuttajien tilannetta argumentteina. Meidän pitäisi katsoa, miten Euroopan unionissa saataisiin säälliset olot näille ihmisille, eikä asia pitäisi jättää pelkkäille kreikalaisille. Obermeier. Kiitoksia Obermeier. Kiitos puhemies. Niin mä en kaikkea tässä ymmärrä. Toisaalta komissio ja EU haluaa toimia tuomioistuimen päätösten mukaan ja, ja Dublinin asetuksen mukaan turvapaikkahakijat pitää lähettää ensimmäisestä maasta takaisin. Ja sitten toisaalta valitellaan sitä, että Dublinin, Dublinin asetus ei pysty puuttumaan tähän ongelmatiikkaan. Tämä ongelma tuntuu olevan sama, että Euroopan rajat ovat auki, Turkki on laiminlyö omia velvoitteitaan, yhteistyö ei toimi, kaikki, rahaa ei ole saatavissa. Minkä takia nyt sitten rehellisesti kysyttynä ei voitaisi sanoa, että ainakin ensimmäisenä voitaisiin rakentaa sinne jonkunnäköinen aita, jotta pystyttäisiin varmistamaan ainakin niiden oikeudet, jotka ovat jo tulleet tälle puolelle. Kiitoksia viimeinen puhuja. ja Jakolin, olkaa hyvä. Grazie, signora Presidente. Questo dibattito si... Kiitoksia, rouva puhemies. Tämä keskustelu käydään vuotta toisen keskustelun jälkeen, jolla tällä ensimmäisellä keskustelulla oli hyvin samantyyppiset piirteet, aivan kuten viime vuonnakin tänä vuonna. Kreikka on hyökkäyksen kohtauksena. Viime vuonna kyseessä oli Lampedusa. Simon Busutil muistutti, että tuhansia ihmisiä tuli Lampedusan saarelle, mutta he eivät halunneet sinne jäädä. Nämä taloudelliset pakolaiset tulevat Italiaan, Kreikkaan tai Maltaan, mutta he eivät halua elää näissä paikoissa, he haluavat siirtyä toiseen eurooppalaiseen maahan. Vastauksen tulee siis tulla Euroopan unionilta. Me tarvitsemme enemmän solidaarisuutta. Haluaisin tätä ehdottaa komission jäsenelle. Me tarvitsemme avointa neuvottelua interventioista vuosille 2012-2020 meidän tulee toimia. Haluaisin ehdottaa, että neuvosto ryhtyisi toimiin. On totta, että eräät maat eivät kannata tätä. Eräät ovat ehkä liiankin vapaaehtoisia, mutta meidän täytyy päästä eteenpäin. Cecilia Malmström, olkaa hyvä. Kiitos tästä keskustelusta. Hyvin tärkeä keskustelu ja varmasti palaamme tähän uudelleen. Kreikan pitää kiireellisesti tehdä jotakin. Ensinnäkin tämä toimintasuunnitelma parempien vastaanottoolosuhteiden takaamiseksi, jossa saadaan mahdollisimman äkkiä hakemuksia käsiteltyä. Humanitaarista apua niille, jotka ovat Evrosin alueella ja joiden tilanne, varsinkin lasten tilanne ja, ja muiden ryhmien tilanne on erittäin vaikea. Tarvitaan parempaa rajasuojelua, tarvitaan järjestelmä, jossa ihmiset voidaan palauttaa takaisin, jos on osoitettu, että he eivät tarvitse kansainvälistä suojelua. Ja sitten pitää hallinnollista järjestelmää uudistaa niin, että pystytään kaikkia käytettävissä olevaa rahaa käyttämään. Siis rahaa on satoja miljoonia euroja, mutta ne pitää käyttää tehokkaasti. Ja olen varma, että paljon voidaan tehdä jo nyt, jotta näitä prosesseja voidaan ja nopeuttaa ja byrokratiaa vähentää. Kun Näissä kaikissa on tapahtunut edistystä, mutta se ei vielä riitä. Ja kaikkien näiden osalta me autamme Kreikkaa, me lähetämme mahaa ja EASO on paikan päällä, tekee yhteistyötä Kreikan viranomaisten kanssa ja pyrkii tätä toime, toimintasuunnitelmaa täytäntöönpanemaan myös henkilöstön osalta. Frontex on paikan päällä, Europol on paikan päällä auttamassa ihmiskauppauhreja, jäsenvaltioiden asiantuntijoita ja komission asiantuntija on paikan päällä. Siellä on myös muita järjestöjä, IOM, UNHCR ja muut ovat paikan päällä auttamassa myös keskusteluja keskustelujen käynnistämiseksi turkkilaisten kanssa hallinnon uudistuksia Turkissa ja Turkille varoja, jotta ne, se voi kantaa oman vastuunsa. Joten edistystä on tapahtunut ja me mielellämme autamme. Kukaan ei kiellä näitä Kreikan vaikeuksia. Jo taloudellinen tilanne on vaikea. Kreikkalaisetkin kärsivät, me tiedämme sen. Me tiedämme myös, että koska Kreikka sijaitsee maantieteellisesti, missä se nyt sijaitsee, niin se on altis muuttoliikkeelle eh, ja kauttakululle. Joten se on eurooppalainen ongelma, eurooppalainen huoli. Ja komissio, neuvosto, ja kaikki toimielimet tekevät yhteistyötä. Kukaan ei odota, että nämä muutokset tapahtuvat viikossa, mutta vakaata jatkuvaa edistystä pitää tapahtua ja tämä, tekee, tämä tapahtuu yhteistyössä, mutta päävastuu todella on kreikkalaisten käsissä. Ja tämä he pitää tehdä selväksi. Kiitos keskustelusta, kiitos tuestanne ja ymmärtämyksestänne ja puheen puhemies. Olen varma, että tähän asiaan vielä parataan jossain myöhemmässä vaiheessa. Kiitoksia komission jäsen Malmström. Nyt neuvoston puolesta haluaisin ministeri Boskoville antaa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies tästä vuorosta. Tämä keskustelu on osoittanut meille, että hyvin tärkeä asia tämä on meille kaikille. Ja täällä on nyt Kreikan tilanne maahanmuutto kysymyksissä. Se on niin tärkeää, että meidän täytyy keskustella siitä jatkuvasti ja keskittyä niihin asioihin, joita Kreikalla tässä on edessä. Aivan kuten komissaari Malmström oikein sanoi, että Kreikalla on hyvin paljon työtä edessään, mutta on hyvin tärkeää myös miettiä sitä, että kuinka me voimme osoittaa solidaarisuutta käytännössä muilta mailta, koska hyvin suuri mm, paine sinne kohdistuu. Me olemme yhdessä EU:ssa, mutta meidän täytyy myös varmistaa se, että meillä on valmiuksia käsitellä tällaisia odottamattomia ihmisvirtoja. Ja tämä tietenkin täytyy toteuttaa sillä tavalla, että noudatetaan EUn oikeudellisia kansainvälisiä säädöksiä. Ja erityisesti täytyy vahvistaa näitä turvapaikkajärjestelmiä jäsenmaissa ja meidän täytyy myöskin ilmaista tukeamme ja ilmaista se, että me olemme auttava käsi tässä vaikeassa tilanteessa. Tätä me teemme ja me jatkamme työtämme Kreikan suhteen. Me annamme sille tukea ja, ja pyrimme varmistamaan sen, että Kreikka saa mahdollisimman pian turvapaikkajärjestelmän, joka on tehokas ja joka vastaa niitä olosuhteita, mitä siellä on. Pitää myöskin tämä Dublinin yhteistyö saada normalisoitua. Mutta aivan lopuksi minä haluaisin kiittää teitä kaikkia tästä hyvästä keskustelusta ja näistä näkemyksistä. Ne ovat sen arvoisia, että niistä täytyy syvällisesti keskustella. Kuten sanottu, tämä on hyvin suuri haaste Kreikalle, mutta se on koko eurooppalaisen yhteistyön haaste myös. Minister and, uh, thank... Kiitoksia ministeri, kiitoksia kaikille. Mielestäni tämä oli hyvin rakentava keskustelu. Hyvät naiset ja herrat, istunto keskeytyy. Jatkamme kello yhdeksän.